Kiitoksia, rouva puhemies ja hyvät jäsenet. Kiitoksia. Edustaja Göringer, saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, kollegat. Tämän asian esittelijänä olen oikein iloinen siitä, että pystyin laatimaan tämän mietinnön yhdessä erittäin innostuneiden ja sitoutuneiden antamuksia työtä tekevien kollegoiden kanssa. Tässä annetaan suosituksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Tarkoituksena on entisestäkin parantaa vetomusvaliokunnan työtä. Mikäli joku suhtautuu kriittisesti joihinkin suosituksiin, niin mikäli jotkut meistä suhtautuu kriittisesti joihinkin mietinnön suosituksiin, niin, tämä on sinänsä hyvä uutinen, koska tämä merkki siitä, että on olemassa monia osa-alueita, joihin meidän täytyy vielä keskittyä. Tie on vielä pitkä ja kivinen, mutta kaikki uudistukset kuitenkin tuovat meidät lähemmäksi parempia tuloksia. Ja samalla pystymme toimimaan tehokkaammin kansalaisten hyväksi. Haluaisin kiittää komission jäsentä hänen yksityiskohtaisesta selonteostaan. Uskon, että tämä työ on tulosta monien ihmisten yhteistyöstä. Haluaisin kiittääkin kiittää tässä yhteydessä varjoesittelyitä erityisesti. Heidän kommenttinsa olivat äärimmäisen arvokkaita. Rova Albiol, herra Becker, Rova Bessera ja Rova Evi ja herra Mariansa ja Rova Reira ansaitsevat erityiskiitokset. Tässä yhteydessä kiittäisin myöskin kaikkia koordinaattoreita, neuvonantajia ja henkilökuntaa ja sihteeristöä. Mukaan luettuna herra Gabason, Kirkos Kiinaa, Carlos Perez, ja minun henkilökohtainen Evostain ja Gosperska. He kaikki ansaitsevat kiitoksen. Huolimatta siitä, että alun perin oli hyvän eri mielisiä eri linjoilla, kuitenkin saimme uskottavan mietinnön ja uskottavan suosituksen, joka liittyy valiokunnan tulevaan työhön. Paljon kiitoksia edustajia. Ähm, näin pääsemme keskustelun äh, päätökseen. Jatkamme äänestyksillä kahden minuutin kuluttua. Siihen asti keskeytämme istunnon. Paljon kiitoksia kollegat.